vapaus Keniassa. Annan puheenvuoron Matsakiselle kaksi minuuttia tekijänä. <clears throat> Mr. President, Mr. Commissioner. johtaja, arvoisa komissaari. Lehdistön vapaus on yksi demokratian peruspilareita. Mutta me tiedämme, että mediabaronit ja puolue vaikuttavat median toimintaan. Tämä on aika yleistä läntisissäkin maissa ei ainoastaan Yhdysvalloissa ja joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Mutta mitä tulee lainsäädäntöön, niin meidän yhteiskunnassamme lehdistöllä on periaatteessa lain takaama turva ja oikeus raportoida maan tilanteesta, mutta Kenia on ottamassa käyttöön lainsäädäntö, jota voidaan käyttää hyväksi lehdistön toiminnan estämiseksi. Ja tästäpä syystä me vetoammekin Kenian suuntaan, että he pohtivat asiaa uudemman kerran ja antavat lehdistölle sen lainsäädännöllisen oikeuden, jotta se voisi toimia mahdollisimman demokraattisesti. Kenian hallituksen pitää ymmärtää ja tunnustaa myöskin, että lehdistön suojeleminen on keskeisellä sijalla, kun Kenia pyrkii takaamaan parempaa elintasoa kansalaisilleen. Me todellakin toivomme, että tämän päätöslauselmatekstin avulla Kenia ei tulkitse tätä päätöslauselman luonnosta puuttumiseksi Kenian asioihin, vaan että siihen suhtaudutaan vakavasti ja pohditaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja että sitä kautta lähdetään pohtimaan sitä, että olivatko tehdyt päätökset lainsäädännön tiimoilta oikeita. Kiitoksia. Kiitoksia Geringer de Orenberg, kaksi minuuttia tekijänä. Puhemies. Jo kauan Keniassa on kärsitty poliittista kriisistä. Presidentti Kibaki pyrkii rajoittamaan lehdistön ja ilmaisun vapautta ja näin ne rikotaan ne yleismaailmasta ihmisoikeusjulistusta sekä afrikkalaista ihmisten ja kansien oikeuksien peruskirjaa. Toinen tammikuuta 2009 ähm, hyväksyttiin uusi viestintälaki, joka mahdollistaa ratsiot viestintäyhtiöihin ja, ja lähetyslaitteiden hävittämisen yksimielisesti kansainvälinen yhteisö on tulkinnut tätä lakia sensuurilakina. Suurta koalitiota ei ole edes kuullut, ei edes pääministeriä ole kuultu. Kenia kriisi siis vain kärjestyy. Uhrina on köyhä siviiliväestö. Euroopan unioni ei voi jäädä passiiviseksi tällaisen tilanteen edessä. Presidentti Kibakin olisi pitänyt kuulla kaikkia poliittisia voimia antaakseen laille demokraattista oikeutusta. Euroopan unionin on tuettava tilannetta, meidän on valvottava tilannetta ja edistettävä moniarvoisuutta sosiaali- keskuudessa. Edelleen tarvitaan lisäponnistuksia, jotta maan tilanne saataisiin normalisoitua. Tarvittaisiin myös erityiskomitea, jossa olisi paikallisia ja kansainvälisiä jäseniä, jonka kautta tuomittaisiin viime vuoden kriisin syylliset. Meidän on pyrittävä vakauttamaan sisäistä tilannetta ja estää humanitaarinen kriisi. Burka kaksi minuuttia jo tekijänä. Signing of the Kenya Communication. Luin presidentti Fanin ilmoitukset ja se liittyy liittyy ilmaisunvapauteen, lehdistön vapauteen. Sehän on mukana yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa. Ja myöskin Afrikassa on oma ihmisoikeusjulistus. Ja siinä annettaisiin hyvin paljon valtaa Kenian informaatioministerille esimerkiksi puuttua tiedotusvälineiden toimintaan. Ja myöskin valtio voisi valvoa sitä, mitä tiedotusvälineissä julkaistaan. Presidentti kuitenkin muutti tätä lakia ja hän on pohdiskelemassa muutoksia näihin ehdotuksiin. Ilmaisunvapaus on tärkeä ihmisoikeus ja vetoan Kenian hallitukseen aloittamaan keskustelut kaikkien sidosryhmien kanssa sen suhteen, miten voitaisiin säädellä tiedotusvälineiden toimintaa loukkaamatta lehdistön ja ilmaisun vapautta. Meidän pitää myöskin puuttua rankaisemattomuuteen Keniassa. Ne, jotka syyllistyivät vaalien jälkeisen väkivaltaan viime vuonna, pitäisi saada tuomioistuimeen. Kansainvälisten oikeudellisten asiantuntijoiden pitäisi analysoida tapahtumia vuoden 2007 vaalien jälkeen. Kiitoksia edustaja Meijer, kaksi minuuttia. Puhemies, Kenialla on melkoinen menneisyys toisen maailmansodan jälkeen. Ymmärrettiin Euroopan unionissa, että Afrikan maiden itsenäisyys on pakon sanelema asia. Mutta Afrikassa oltiin sitä mieltä, että tai Euroopassa oltiin sitä mieltä, että massa oli liian voimakas musta väestöryhmä, jolle ei voitu jättää vastuuta asioiden hoitamisesta. Väkivalta on johtanut siihen, että kaikkia demokraattisia voimia on pyritty ö, sorsimaan. Kikujuut ja muut ryhmät ovat jääneet oppositioon esimerkiksi siten, että äänestystuloksia on väärennetty. Kikuju ei päässyt presidentiksi, ei edes silloin, kun enemmistö valitsi hänen, antoi hänen puolestaan ääniä. Joten tilanne näyttää erittäin heikolta. Zimbabwea pidetään huonon kompromissin maana ja Kenia pidetään hyvän kompromissin maana. Kenia on pidetty Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa menestystarinana. Siellä on annettu mahdollisuuksia muun muassa ulko- ulkomaalaisille turisteille ja yrityksille, mutta nyt Kenia ei pidetä enää menestystarinana, vaan olemme havainneet, että on olemassa elintarvikepula ja vääränlainen lehdistö sensuurijärjestelmä käytössä. Lehdistön lain avulla presidentti pyrkii vaikuttamaan toimintamahdollisuuksinsa ja tarkoituksen, ja täytyy muistaa, että pääministeriä ei kuultu laisinkaan, kun lakia työstettiin ja hyväksyttiin. Näin haluttiin siis jättää pääministeri ja muut tämän järjestelmän ulkopuolelle ja vaientaa hyvinkin kriittinen lehdistö. Kiitoksia. Merci, nous Kiitoksia. Seuraavaksi ryhmien puolesta puheenvuorot EPP eh, e Tanok, yksi minuutti. Kenia Puhemies. Kenian maine oli yksi Afrikan poliittisesti vakaimpana maina, jossa lehdy sai toimia suhteellisen vapaasti. Kavakin täytyy ymmärtää, että poliittinen vakaus ja lehdistön vapaus vahvistavat toisiaan. Ja nyt sananvapauden rajoittaminen, jota on ehdotettu, ei sovi maahan, jota johtaa maa, joka tuli valtaan luvaten uutta avoimuutta Ikävä kyllä vaikuttaa siltä, että monet vanhemmat poliitikot Keniassa eivät vielä ole kasvaneet tarvittavan paksua nahkaa kestääkseen demokratiaa ja vapaata lehdistöä. Toivottavasti presidentti Kapaki muuttaa mielensä. Se voisi saada meidät uskomaan siihen, että uusi hallitus voi olla tehokas ja myöskin moraalinen johtajuus vahvistuisi epävakaalla alueella. Meidän pitäisi miettiä tarkistuksia tähän lakiin ja myöskin lehdistöä, lehdistölle pitäisi antaa enemmän vapauksia. Tätä lainsäädäntöä vastustetaan hyvin paljon, mutta tästä ei saisi tulla mikään poliittinen väline tässä tilanteessa. Tiiler, kaksi minuuttia PC. Thank you, eh, Mr. Kiitoksia, herra puhemies. Olen iloinen saadessani puhua tästä yhteisestä päätöslauselmaehdotuksesta koskien Kenian lehdistön vapautta. Minä olin aika lailla pettynyt muiden tapaan, kun presidentinvaalien jälkeen tilanne riistäytyi käsistä ja tuhat kuoli ja 350 000 henkilöä jäi kodittomaksi. Ketkä ovat vastuussa näistä tapahtumista? Ne joutuvat ainakin edes vastuuseen, näin pitäisi olla. Mutta me tiedämme, että suvaitsevaisuus ei ole mikään Kenian avain ominaisuus. Tämä uusi lakiesitys rajoittaa lehdistön vapautta ja jättää noudattamatta Kenian hallituksen allekirjoittamia kansainvälisiä sopimuksia. Kaksi asiaa jo vaikuttavat suoranaisesti la- lehdistön vapauteen. Esimerkiksi artikla 88 antaa mahdollisuuden takavarikoida median tavaroita, mikäli sitä pidetään kansallisen turvallisuuden uhkana. Ja 62 artiklassa sanotaan, että sisältöön voidaan puuttua sekä, olipa kyseessä sitten sähköinen viestintä tai paperiviestintä, Ja olemme havainneet, että tämänhetkinen koalitio on jättänyt suuren osan muista toimijoista äh, tämän lain hyväksyntäprosessin ulkopuolelle. Monet ovat esittäneet huolenaiheita ja voin vain yhtyä näihin, jotka täällä on esitetty. Kiitoksia. Kiitoksia. Tomaszewska, yksi minuutti UEN ryhmän nimissä. Puhemies, Solidarnosjärjestön jäsenenä ja henkilönä, jolla on kokemusta sotalaista puolessa. tiedän, että sana on vapauden ase. Kenia on allekirjoittanut yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen sekä afrikkalaisen kansojen ja ihmisoikeuksien peruskirjan, jolla taataan lehdistöilmaisun vapaus. Nyt Afrikan unionin puhuu mahdollisuudesta, jonka mukaan Keniassa sovellettaisiin sensuuria. Presidentti Kibakin olisi tarkistettava kantansa ja laki, jo, jolla rikotaan ilmaisun vapautta. Vetoan häneen, jotta Keniassa ei otettaisi sensuuria käyttöön, jotta lehdistöllä ja ilmaisuun oikeudella olisi vapaus. Toivon, että vähemmistöjen vapauksia ja uskonnonvapautta kunnioitetaan. Monet ihmiset eh, kuolivat vaalien jälkeen, 350 000 jäi kodittomaksi. Odotan, että syylliset eh, viedään tuomioistuimen eteen. Kiitoksia seuraavaksi omissa nimissä puhuvat eh, Zvieska, yksi minuutti. Proszę Państwa, nawet jeśli prawdą jest, że nie... Kiitoksia puhemies. Vaikka pitääkin paikkansa, että jotkut yksityiskenäläiset tiedotusvälineet ovat olleet mukana näiden negatiivisten tunteiden levittämisessä, se ei ole mikään syy alkaa sensuroida niitä. Kaikki tämä liittyy demokratian perussääntöjen väärinkäyttöön ja uusi laki meni parlamentissa läpi. Ja se on vieläkin pahempi, kun ajatellaan, että Keniassa lehdistöjärjestelmä oli yksi parhaita koko Afrikassa. Ja nyt kaikki on purettu ja tämä on sananvapauden vastaista. Tällaisilla toimilla voi olla vain vastakkaisia vaikutuksia haetuille. Sitten Roa Andrikien kodėl mums rūpi spaudos laisvė kenijoje? kodėl europos parlamentas. Miksi me huolehdimme tästä lehdistövapauksesta Keniassa ja miksi tämä on kiireellisenä asiana, kuten ihmisoikeuden loukkaukset? No ensinnäkin, koska lehdistövapaus on perustava ihmisoikeus, kuten artiklassa 19 ihmisoikeuksien julistuksessa on todettu, ja Kenia on tämän julistuksen allekirjoittajamaa. maa. Sen vuoksi sen täytyy noudattaa ei pelkästään sen henkeä, vaan myös sen kirjainta. Vuosi sitten presidentinvaalien jälkeen mielenosoitukset muuttuivat etnisiksi konflikteiksi ja kapinoiksi. Yli tuhat ihmistä kuoli ja kymmeniä tuhansia mm, joutuivat kodittomiksi. Tämä on hyvä argumentti, että ei samanlaisten äh, tapahtumien täytyy antaa toistoa. Sen vuoksi hallituksen presidentin ja pääministerin täytyy te- toimia yhdessä ja e, kunnioittaa velvoitteitaan, kunnioittaa ihmisoikeuksia ja lehdistön vapautta ja kokoontumisvapautta sekä saada vastuuseen ne, jotka ovat näistä kapinoista olleet vastuullisia. Kiitoksia. Kiitos, Esta Ilman mikrofonia. Kun puhutaan ihmisoikeusasioista ja lehdistönvapaudesta kolmannessa maailmassa, niin haluaisin tuoda tietoonne Gaasasta uutisen. Siellä pommitettiin YK toimitilaa ja YK henkilöstö ja sen tilat on tuhottu. Reutersin toimisto ja muidenkin kansainvälisten toimistojen toimintaa on häiritty ja olen samaa mieltä YK pääsihteerin Ban Ki-moonin mielipiteen. Hän on parhaillaan Israelissa ja hän on täysin raivoissaan Israelin viranomaisille tästä asiasta. Herra Matsakis, kiitokset tästä, mutta periaatteessa minun ei olisi tullut sitä hyväksyä, koska te, kun te pyydätte puheenvuoroa tässä menettelyssä ilman puhujalistaa, niin teidän pitäisi pysyä asiassa ja tässähän ei näin ollut. Herra Rutovic. Panie Puhemies, hyvät kuulijat. Euroopan parlamentin päätöslauselma Kenian ihmisoikeustilanteesta ja lehdistövapaudesta tulee tärkeällä hetkellä. Kun lehdistövapautta rajoitetaan ja kansanvapauksia rajoitetaan, tästä alkaa diktatuuri. Tämä prosessi on sellainen, joka täytyy pysäyttää kansainvälisillä toimilla. Ajatellen, että presidentti Kipaki ja pääministeri Odinka ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin. Päätösolossamme, jota tuen, auttaa varmastikin meitä tukemaan tätä demokraattista prosessia Keniassa. Kiitoksia paljon. Merci. Kiitos sitten Liskevich. Panie przewodniczący, Puhemies, kommunistiaikoina Puolassa ja muissa maissa oli sellainen rikoslaki ja siinä sellainen säännös, joka mukaan kaik, jokainen, joka välittää sellaista tietoa ja levittää sellaista tietoa, joka voi eh, johtaa julkisen elämän häiriintymiseen, niin häntä voi kohdata rangaistus. Tämä on hyvin vahva väline, ei pelkästään ihmisiä kohtia, vaan myös lehdistöä vastaan. Ja nyt nähdään, että näitä pyrkimyksiä on myös Keniassa, tällaisia oikeudellisia pyrkimyksiä. Ei voi olla oikeutus ja selitys tällaiselle sensuurille juuri tällainen argumentointi ja uhka, että täytyy asettaa suukapuolen lehdistölle, koska se voi aiheuttaa jonkunlaisia levottomuuksia valtiossa. Lehdistön pitää informoida ihmisille asioista ja se on demokratian peruste Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt sitten komissio vastaa komission sen Spidla, olkaa hyvä. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Na začátek bych chtěl zdůraznit, že svoboda projevu, včetně televize... Aluksi haluaisin mainita, että lisävapaus ja myöskin radiotelevision toiminnanvapaus ovat Euroopan unionin peruspilareita, ne ovat äh, avainarvoja Euroopan unionissa, joihin ei saa puuttua. Vuoden 2008 Communication Act, joka 20. tammikuuta tuli voimaan Keniassa, sisältää asioita, jotka rajoittavat tiedotusvälineen vapautta. Me olemme todenneet, että presidentti Kibabi oli sitä mieltä, että kiistanaisia kohtia tästä laista täytyy käsitellä uudestaan, ja olisi myöskin sitä, että informaatio- ja kommunikaatioministeri on saanut ylimmältä syyttäjältä toimeksi annon ryhtyä asianmukaisiin muutoksiin lainsäädännössä, jotta voidaan torjua ne osat, osat jotka ovat aiheuttaneet pelkoja. Sananvapaus ja listavapaus mm, kuuluvat osittain myöskin julkishallinnon tehtäviin ja ne ovat myös osa meidän strategiamme kehityksen alueella. Olemme vakuuttuneita siitä, että lehdistön vapaus ja vastuu ovat välttämättömiä demokraattiselle valtiolle, oikeusvaltiolle, ja se on sellainen osa kestävää kehitystä, joka on ehdottoman välttämätön. Jos voidaan kehittää molemminpuolista kunnioitusta ja ymmärrystä, niin silloin kaikki osapuolet pääsevät asiassa eteenpäin. Seuraavan mielenkiinnolla sitä, mitä tapahtuu Keniassa, ja toivon, että asianosaiset löytävät sopeliaan, soveliaan myönteisen muutoksen ja toteuttavat sen lainsäädännön alueella. Mitä tulee väkivaltaan vaalien jälkeen, niin komissio on on tervehtinyt sitä, että on luotu tutkintavaliokunta, valiokunta ja me pidämme hyvänä niitä velvoitteita, jotta on otettu käyttöön erityinen tuomioistuin, mikä tulee johtamaan siihen, että ne, jotka ovat vastuussa teosta, joudut saadaan vastuuseen. Suurkiitokset komission jäsenelle. Keskustelu on päättynyt. Siirrymme äänestämään. Esityslistan mukaisesti ensimmäiseksi äänestämme Iranista ja Shirin Epadin tapauksesta. Kuuden ryhmän yhteinen päätöslauselma esitys, jolla korvataan kaikki muut päätöslauselmat. Tarkistuksia ei ole, joten täten äänestämme tästä yhteistä päätöslauselmaesityksestä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.